Näemme Kramerin mietintöön, joka koskee Euroopan unionin liikenneteknologiastrategian kehittämistä tulevaisuuden kestävän liikkuvuuden edistämiseksi. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron esittelijälle. Olkaapa hyvä. It's okay. Ah. Herr President, liebe Puhemies, hyvät kollegat, ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijää. Me teemme hyvää yhteistyötä. Meillä on hyvä tulos edessämme ja myöskin valiokunnan laaja enemmistö tuki mietintöä. Oma-aloitteinen mietintö on vastaus komission ehdotukselle tulevaisuuden kestävän liikkuuden edistämiseksi liikenneteknologiaa strategian puitteissa. Me olemme kaikki samaa mieltä, että tähän mennessä tehdyt liikenneinnovaatiot eivät ole riittäviä tälle järjestelmälle ja niitä pitää parantaa. Mietinnön tavoitteena on tutkimuksen ja kehityksen politiikkaa, katsoa myöskin EUn tavoitteiden suhteen, eli myöskin ilmaston suhteen, ja pitää käyttää resursseja tehokkaasti. Emme halua mitään päällekkäistä tutkimusta, tätä tapahtuu paljon. Me haluamme tietenkin myöskin vähentää byrokratiaa, että myöskin PK-yritykset pääsevät helpommin eurooppalaisten rahahanojen ääreen. Ja me haluamme myöskin, että rajat ylittävät projektit, niitä voitaisiin vahvistaa. Jos ajatellaan tällä eurooppalaista rautatiealuetta, niin se on kyllä monen tilkkutäkki. Ja aukot ovat juuri siellä, missä ovat rajatkin. Tämä tarkoittaa sitä, että Euroopalla lisäarvoita pyrimme tässä jo 20 vuotta työstää, sitä emme ole vielä saavuttaneet. Ja tietenkin me tarvitsemme myöskin innovaatiosta laajemman käsityksen. Ei pelkästään teknologinen innovaatio ole kyseessä, vaan myöskin ihmisten käyttäytymisen pitää muuttua. Ja tämä on mahdollista, se nähdään siinä, että auton omistaminen ei enää ole niin tärkeää kuin 50-60-luvulla oli, vaan sen käyttö on enemmänkin etusijalla. Miten me voimme kaiken tämän saavuttaa? Teknologian neutraali politiikkaa, joka katsoisi koko elinkaarta. Emme voi ottaa vain tiettyjä segmenttiä jota esille, vaikka sähköautoa. Sähköautolla on vain silloin etu, jos sen koko elinkaari on parempi kuin olemassa olevien tuotteiden. Ja siis koko tuotanto ja kierrätys ja kaikki muu pitää katsoa yhtenäisyytenä. Ja tässä sähköauton suhteen olemme vielä kaukana tavallisista autoista. Ja tämän takia olemme kaikki samaa mieltä, että, että teknologia neutraalisuus on tärkeää ja tulos kiinnostaa meitä, eikä niinkään kuka sinne päästään. Minä en ole insinööri, eikä monet varjoesittelijätkään olleet mitään insinöörejä. Sen lisäksi EUn toimielinten pitää olla esimerkkeinä. Oma liikkuvuus, sen pitää olla myös kestävämpää. Tämä voidaan tietenkin tehdä niin, että meillä on vähemmän meluavia ja sastavia autoja. Ja me haluamme yhteisen EUn tietopankin, jossa on tietopankkeja ja tuloksia, joilla voidaan näin parantaa avoimuutta ja tehokkuutta. Tärkeää on, että eri liikennetoimijat ovat yhdessä. Ma- jalankulkijat, pyöräilijät, julkinen liikenne ja autot, kaikki liikkuu yhdessä. Eikä katsota pelkästään vain A-sta b tätä asiaa, vaan katsotaan sitä ovelta ovelle. Tässä meidän pitää kehittää asioita niin kuin Sveitsissäkin. Meillä oli laaja kanta siitä, että meidän pitää katsoa turvallisuutta tärkeämmin vielä tulevaisuudessa. Ja erittäin tärkeää on, että melun vähentämisessä meillä oli kyllä laaja yhteisymmärrys, jota meillä kaksi-kolme vuotta sitten vielä ei ollut. Sillä mehän tiedämme, että rautateillä on vain silloin oma tulevaisuus tule, Euroopassa, jos pystymme meluhaitat poistamaan. Tämä on osoittanut ensimmäiset tutkimukset, ovat tehneet. Jos vaikka jos katsomme vaikka rautatieliikennettä ja voimme siirtää, että rautateille voisimme näin liikennettä vähentää, mutta toisaalta sitten meillä on 10 miljardia taas sitten näin melusuojien rakentamiseen. Mutta jos me voisimme taistella melua vastaan siellä tapahtuma paikalla. Se olisi helpompaa ja halvempaa ja se olisi win-win tilanne kaikille. Ja tätä me pyrimme tällä mietinnä juuri jatkossakin tukemaan. Kiitoksia. Kiitoksia arvon esittelijä. Minulla on täällä neljä puheenvuoro pyyntöä ensimmäiseksi. Pankki Erik, olkaa hyvä. Elnök Minä haluaisin tuoda esiin kaksi seikkaa Ensinnäkin julkinen liikenne. Olen samaa mieltä siitä, että se on ensiarvoisen tärkeää. Tässä solmukohdat ovat hyvin tärkeitä. Kaupungit täytyy siten liittää kaupungin ulkopuolisiin alueisiin, että voimme välttää ilmansaasteita. Innovaatio ja tutkimus ovat tässä äärimmäisen tärkeässä asemassa biopolttoaineella kulkevat ja sähkö ajoneuvot täytyy asettaa etusijalle. Toiseksi terveys. Esittelijä, esit, mm, mietinnössä korostetaan terveysaspekteja liikennevälineiden täytyy olla terveellisiä, esimerkiksi polku, pyörä ja kävely pitäisi myös tuoda takaisin kaupunkiliikenteeseen. Puhemies. Kestävä liikenne vaatii ymmärtämystä liikenneketjun eri vaiheissa ja eri puolilla Eurooppaa. Työväestön liikkumista tulisi helpottaa. Täytyykin keskittyä alueiden välisiin yhteyksiin ja niiden parantamiseen ja myös rajat ylittävällä tavalla. Seurantajärjestelmä tutkimus- ja kehitystyössä liikenteen alalla on hyödyllinen kaikkien jäsenvaltioiden näkökulmasta. Alueet tarvitsevat säännöllistä tietoa siitä, kuinka EUn liikennetukia parhaalla tavalla voidaan käyttää hyödyksi. Bilbao. Sitten Ruva Bilbao. Gracias. Kiitoksia puhemies herra Krameria, haluan, haluan kiittää teitä työstänne ja äh, tiiminne työstä ja myös teidän vastaanottavaisuudestanne tämän älykkään liikenteen koskevaan mietintöön. Ähm, olen sitä mieltä, että tämä on ratkaiseva muutos eurooppalaiselle liikkuvuudelle. Tässä on olleet, olevat käyttäjät olleet vahvasti mukana sekä myös alue- ja paikallisviranomaiset äh, ideoimassa tätä tulevaa älykästä liikennettä. Nämä ovat päähenkilöitä tässä asennemuutoksessa, joka tulee toteuttamaan teknologian antamia mahdollisuuksia. Se on tämän mietinnön ensimmäinen päämäärä. Alue- ja paikallisviranomaiset myös joka päivä ratkaisevat hyvin suuria liikkuvuusongelmia hyvinkin kekseliästi. He ovat lähellä loppukäyttäjiä, mikä on osoittautunut hyvin hyödylliseksi, jota mentaliteettia ja asenteita voidaan muuttaa. Me vaadimme yhtenäistämisviranomaisilta eh, suurempaa herkkyyttä. Eh, tarvitaan avoimempaa asennetta myös hallinnon puolelta, koska monia aloitteita on ja meillä on paljon mahdollisuuksia esimerkiksi kaupunkiliikkuvuuteen, sähkö eh, ja, ja äh, muilla julkisen välinen indiscutivelmente essencial para, como diz Kiitoksia puhemies. Innovaatiokin on tärkeää, kuten mietinnössä todettiin, ja myöskin älykkäiden liikennejärjestelmien kehittämisessä. Tarvitaan tästä nopeaa, varmaa liikkuvuutta. Mutta mä mietin, 60 kappaleessa täällä ei puhuta mitään todellisuudesta, mikä on monissa maissa olemassa. Todellisuus, mikä on hyvin pitkälti julkisen liikenteen määrittelemää. Ja meillä on myöskin asetettu 20 prosentin vero julkisille liikenteelle. Se, on, se ei ole enää niin luotettavaa ja niin jatkuvaa kuin aikaisemmin. Liikkuvuutta vähennetään kansalaisilta ja näin joutuvat käyttää sitten yksittäisiä liikennevälineitä. Ja tämä taas johtaa taas energiakulutuksen lisääntymiseen. No, tämä ei liity mitenkään kestävyyteen niin kuin tässä mietinnössä on vaadittu. Täällä on tietenkin hyviä suosituksia kestävyydestä, mutta pitäisi tehdä jotain sen eteen, ettei kansalaiset kärsi tästä. Tässä on oikea ristiriitoja. Kiitoksia. Sitten komission edustaja varapuheenjohtaja Reding, olkaa hyvä. Mm, the commission would like... Puhemies, komissio haluaa kiittää esittelijä Krameria ja TRAN-valiokuntaa ja koko parlamenttia siitä tuesta, mitä ehdotuksemme on saanut, jotta eurooppalainen tutkimus ja innovaatio liikennealalla saadaan esityslistalle korkealle sijalle. Tämä on tärkeä liikenteen kannalta ja se on myös kasvu- ja työpaikka-agendan kannalta tärkeää. Ennen kaikkea haluan kiittää teitä niistä lukuisista konkreettisista ehdotuksista ja suosituksista. Komissio perehtyy näihin ja varmasti tarttuu useampaankin näistä. Ne auttavat meitä täytäntöön panemaan liikenneosaa Horisontti 2020 hankkeestamme, jotta voimme kehittää tehokkaampaa, kestävämpää ja käyttävää ystävällisempää järjestelmää, jotta pääsemme tavoitteisiimme liikkuvuuden alalla. Tämä on konkreettinen, aloitteellinen ehdotus. Se varmasti palvelee tarkoitusta. Kiitos. Danke, Frau Kiitoksia, rouva komission jäsen. Päätämme tämän esityskohta listakohdan käsittelyn tähän. Äänestys pidetään huomenna kello 12. Seuraava esityslistakohta on rouva Kleva Kekusin mietintö, joka koskee osana kohesiopolitiikkaa toteutettujen energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpanoa ja vaikutusta. Ja pyydänkin